Okay, friends. Uh, uh... No niin, ystävät. Haluaisin vähän selvitellä, miten kokous etenee. Esityslistan mukaan me aloitamme keskustelemalla Valasin mietinnöstä sosiaalinen polkumyynti kello 11.15 PH3 C50. Eli sama sali kuin viime viikollakin. Meillä on ekonvaliokunnan kanssa yhteinen kuuleminen, joka liittyy taloudelliseen eriarvoisuuteen. Kello 15 palaamme tänne. Meillä on keskustelu varapuheenjohtaja Kataisen kanssa. Toivottavasti väkeä on riittävästi paikalla, koska ongelmana on ollut se, että kun tulee varapuheenjohtaja ja muita, niin meitä on hyvin vähän paikalla kokouksissa. Kataisen jälkeen toimitamme äänestykset. Niiden jälkeen uusi kohta esityslistalla kolmikanta huippukokous, herra Sobor on siinä puheen esittelijänä. Ja sitten palataan normaaliin päiväjärjestykseen pienet liikenneyritykset ja työvoimapolitiikan suuntaviivat. No niin, todellakin meillä on myös tulkkausta kaikilla kielillä paitsi kroatiksi, viiriksi ja niillä muilla iltapäivällä. Ei niin, 11.15 siis alkaen kello yhteen. Meillä ei ole Viroa, Maltaa, Slovakiaa eikä Iiriä ja kolmesta eteenpäin kokouksen loppuun kaikki kielet, paitsi kroatia ja iiri. Voimmeko hyväksyä pöytäkirjan 24. toukokuuta? Kyllä voimme. Näin ollen siirrymme käsittelemään sosiaalista polkumyyntiä Euroopan unionissa. Puheenvuoron saa esittelijä herra Guillaume Balas. Olkaa hyvä. Merci madame la, la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kertoa, miksi pyysin kompromissitarkastelun tarkistusten käsittelyä tässä vaiheessa? No yksinkertaisesti siitä syystä, että tästä on puhuttu pitkään. Meillä on hyvin paljon tarkistuksia ja kyseessä on omalla mietintö. Siitä huolimatta tämä on aika arkaluontainen asia, kun asioista keskustellaan Euroopan unionissa. Ja siksi minä ajattelin, että olisi hyvä eh, luoda tällainen tilanne katsaus ennen kuin valiokunnassa toivottavasti heinäkuussa äänestetään ja sitten jos lopputulos on myönteinen, niin täysistunnossa äänestys pidettäisiin syyskuussa. Ensinnäkin haluaisin erästä seikkaa korostaa. Tämä on tullut kovasti esille keskustelussa. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, joiden kanssa olen työskennellyt tämän asian osalta, sillä he ovat panneet kovasti aikaa ja panostaneet kovasti keskusteluihin. Me emme käy mitään pintapuolisia keskusteluja, vaan menemme ihan sinne syvälle asioiden ytimeen ja kaikki opimme toisiltamme, vaikka Tämä ei ole yksinkertaista, kun näkökannat ovat aika erilaisia periaatteessa, mutta täällä on kuitenkin ollut sellainen metodi, että kaikki ovat todella antaneet siihen oman panoksensa ja pyrkineet kompromissiin. Ja mikä tilanne tällä hetkellä sitten on? Tietysti minun näkökulmastani. Tarkistuksia on tullut paljon, yli 700. On tehty kovasti töitä, kun pyrittiin samanaikaiseksi kompromissitarkistuksia, joista on keskusteltu pitkään kustakin. On pyritty saamaan eri ryhmät mukaan kunkin kompromissiin. Tämä on kuitenkin vaikea sillä on joko sellainen vaihtoehto, vaihtoehto, että ei oikeastaan sanota mitään, joka sopii kaikille, tai sitten päinvastoin pitää eh, jotain jättää tyydyttämättä. Ja keskustelusta on käynyt ilmi muutama seikka. Ensinnäkin se, että olemme saaneet enemmistön taaksemme, emme kaikkia. Olemme todellakin saaneet jotkut ryhmät mukaan, emme aivan kaikkia, mutta ehkä suurimman osan kuitenkin. Ja tämä koskee siis sosiaalisen polkumyynnin määritelmää, joka oli tärkeä seikka siitä syystä, että tähän jo liittyvät ongelmat ja erilaiset näkökannat ryhmien välillä. Ja myös maiden välillä on erilaisia näkökulmia tähän määritelmäasiaan, kun lähdetään sosiaalista polkumyyntiä määrittelemään niin tämä ei ole mikään yksiulotteinen asia. Siihen kuuluu sosiaalinen ulottuvuus, mutta myös taloudellinen ja rahoitusulottuvuus. Kompromissi on päästy eteenpäin, mitä tulee siihen, miten valvotaan lainsäädännön täytäntöön panoa liittyen sosiaaliseen ulottuvuuteen, sosiaalisen polkumyynnin torjunnassa. Tämä koskee erityisesti sitä, että on yhdessä haluttu korostaa ilon eh, yleissopimuksia. Ilon sopimuksia ei kaikissa maissa panna täytäntöön. Tämä on tärkeää, mutta puhuttiin myös siitä, että pitää parantaa tarkistuksia ja pitää saada aikaiseksi horisontaaliset suhteet näiden eh, tarkastustoimien välillä. Pitää huomioida erilaiset välineet, jotka ehkä puuttuvat. Esimerkiksi, jos ajatellaan käännöstä ja tulkausta, mutta myös oikeudellisia seikkoja. Ja sitten tässä käytiin hankalaa pitkää keskustelua, kun mietittiin sitä, mitä pitäisi tehdä, ettei jätetä tänne jotain vääriä ajatuksia mutta tärkeää tässä on se, että päästiin eteenpäin siinä ajatuksessa, että tarvitaan monikansaista yhteistyötä Euroopan unionissa. Sitä pitää vahvistaa eh, siten, että otetaan käyttöön task force, joka on monenvälinen ja jossa on mukana kansallisen tason tarkastajia liittyen tiettyihin aiheisiin. Erityisesti pöytälaatikko yritysten etsiminen, tämä on kaikkien mielestä yksi oleisimpia ongelmia. Haluaisin kiittää liikennevaliokuntaa. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Tämä ei ollut yksinkertaista alkuvaiheessa ja ollaan pyritty pääsemään yksimielisyyteen siitä, mitä voidaan ottaa mukaan sosiaalivaliokunnan, liikennevaliokunnan toimivallan mukaisesti ja on myös tärkeää, että tässä on tehty tärkeitä ehdotuksia, jotka liittyvät juuri sosiaaliseen polkumyyntiin. Sosiaaliasianvalikunta on nämä hyväksynyt. Tästä oli laaja yhteisymmärrys ryhmien välillä. Olemme edistyneet myös eräässä tärkeässä seikassa. Kyseessä on digitaalinen talous Digitalisaatio muuttaa täysin suhteita sosiaaliseen suojeluun, eli suhteita yritykseen ja vaikuttaa siihen, mm, kuka on työntekijä ja mitä tarkoittaa työnantajilla. Me olemme tehneet tässä hyödyllisiä ehdotuksia ja tämä menee samaan suuntaan kuin aikaisemmin hyväksytyissä mietinnöissä, josta pystymme lähtemään liikkeelle. Tässä on kuitenkin vielä joitain kohtia, joiden takana ei ole ryhmien enemmistöä, joiden osalta on jatkettava työtä, jotta päästäisiin eteenpäin. Muutama tällainen seikka ja sitten menen näihin oleellisimpiin asioihin, mutta nämä ensimmäisetkin ovat ihan tärkeitä. Ensinnäkin jos tulee vakavaa lainsäädännön rikkomusta, erityisesti lähetettyjen työntekijöiden osalta, niin miten sitten toimitaan. Tilanne on nyt aika erikoinen ja meidän on siihen kiinnitettävä huomiota. Minun tekee mm, aikamoisen vaikutuksen se, että täällä Euroopassa emme kollektiivisesti kykene löytämään, en siis puhu Euroopan parlamenttina, vaan Euroopan unionina, sen miten kykenemättömiä olemme harmonisoimaan vähimmäistasolla tiettyjä asioita. Minusta on uskomatonta, kuinka paljon yksipuolisia päätöksiä tänä päivänä tehdään. Ja kun tästä päivästä puhun, niin tarkoitan ihan äskettäisiä tapauksia, sillä komissio on ryhtymässä toimiin, joita jäsenvaltioita vastaan, esimerkiksi Saksaa ja Ranskaa. Minusta tällainen toimintatapa, että maat tekevät yksipuolisia toimia, sitten komissio ne kiistää ja sitten tämä johtaa hyvin vaikean keskustelun jäsenvaltioissa. Tuskinpa tämä nyt on oikea tapa edetä tällä hetkellä. Minusta olisi paljon parempi, että joissain asioissa päästäisiin eteenpäin. Mutta jos ajatellaan tätä Eh, palvelun tarjoamisen keskeyttämistä tietyissä maissa, jos tulee rikkomuksia, niin joissain maissa tämä toteutuu ja joissain taas ei tällä hetkellä. Ajatus oli, että tällainen mahdollisuus, sen käyttö laajenisi ja voitaisiin tehdä niin, että saisimme aikaiseksi yhteisiä metodeja, joilla voitaisiin pakottaa yritykset olemaan varovaisia. Ei pidä antaa yrityksille mitään mahdottomia byrokraattisia tehtäviä, mutta niiden pitää kuitenkin olla varovaisia, kun ulkoistetaan työtä, miten tämä tehdään ja miten tämä vaikuttaa työntekijöihin ja omalla alalla tämä on todellakin kysymys vastuun kannosta. Ja suurimmat mielipideeroavaisuudet liittyvät tällä hetkellä vielä kahteen kohtaan, jota olen ehdottanut kompromissitarkistuksina ja niiden takana on suuri osa ryhmistä, mutta ei kuitenkaan tarvitse suuri enemmistö. Nämä koskevat lähetettyjä työntekijöitä yleisesti. Ja tässä on ehkä todella erimielisyys käytetystä metodista. Komissionisen Tissin on tehnyt ehdotuksen äskettäin. Eri jäsenvaltiot ovat reagoineet siihen, niin kuin tiedämme, eri tavoin. On olemassa myös mietintö, joka on kahdelta rinnakkaisesittäjältä Moran Chantier EPPstä ja Jungius SD-ryhmästä ovat esittelijöinä. Kyseessä on oma mietintö, eikä tarkoituksena ole nyt vielä ennakoida sitä työtä, mitä ehkä mm, vielä tehdään, joka on todellakin hankalaa. Olisi kuitenkin todella vaikea aika monelle edustajalle, ottaen huomioon, että lähetetyt työntekijät ovat todella arkaluontoinen asia ja hankala asia tänä päivänä. Ja juuri tähän liittyen ihmiset kokevat, että sosiaalinen polkumyynti on suurin ongelma, vaikka ne välttämättä ole, mutta tältä kuitenkin vaikuttaa. Ja siksi ei olisi oikein, että me emme asiaan ollenkaan paneutuisi. Ja siksi tällä hetkellä on vaikea hyväksyä tätä minulle esitettyä pyyntöä, eli että ei puhuttaisi tässä mietinnössä yhtään lähetetystä työntekijöistä. Päinvastoin minusta meidän pitäisi keskustella näistä kompromissitarkistuksista, jotta voitaisiin keskenämme päästä jonkunlaiseen myönteiseen ja kattavaan lopputulokseen. Tämä siitä syystä, että jos Euroopan parlamentti hyväksyi omaloite mietinnön sosiaalista polkumyyntiä vastaan, jossa ei mainittaisi ollenkaan lähetettyjä työntekijöitä sillä tekosyyllä, että siihen palattaisiin ehkä myöhemmin, niin varmasti kansalaiset suhtautuisivat tähän aika epäilevästi ja olisivat sitä mieltä, että emme me kunnolla työtämme tee meillä on joitain ajatuksia, joista voi lähteä liikkeelle. Kyseessä eivät ole eh, velvoittavat kohdat, mutta tästä voitaisiin kuitenkin lähteä liikkeelle. Komissio on ottanut kantaa komission sen Thyssenin kannanotolla, sanan miten tässä käy, keltaisen kortin jälkeen, jota on esitetty. Tämän jälkeen olisi ihan normaalia, että parlamentti näin yleisesti ottaen vaikka mennä yksityiskohtiin, mutta yleisesti ottaen voisi jotenkin ottaa kantaa. Tässä tämänhetkinen tilanne, eli edistystä on tapahtunut tärkeällä tavalla ja mielenkiintoisella tavalla, mutta mm, tässä on vielä edistyttävä lisää. Olisi harmi, että näin jos näin ei tehtäisi, sillä Euroopan parlamentin rooli on nyt todellakin paneutua tähän sosiaalisen polkumyynnin kysymykseen, jos haluamme todellakin vastata kansalaisten kysymyksiin en halua lähteä uudelleen tästä tekstistä puhumaan, sillä sitä käsiteltiin jo viimeksi, mutta on selvää, että epäreilu kilpailu sisämarkkinoilla aiheuttanut kaikenlaisia pelkoja ja siksi suhtaudutaan kielteisesti Euroopan unionin ja tämä on todella huolestuttavaa. Meidän on todellakin hoidettava oma roolimme. Kiitos. Thank you. Kiitos herra Balas. Tiedän, että tämä oli hankala homma. Ja hyvä, että voidaan nyt keskustella tästä. Nyt varjoesittelijä Rova Jaslowiecka. Mm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Balasia ja hänen koko tiimiään. He ovat tehneet erinomaista työtä Tämän hankala aihealue, sosiaalinen polkumyynti. Ja pidin siitä tavasta, jolla olette tehneet näitä kompromisseja. Tarvittiin 20 kokousta ennen kuin päästiin tähän tilanteeseen, mutta työn ja sosiaalisen polkumyynnin osalta on nyt lähes päättynyt ja tämähän päättyy sitten heinäkuun äänestykseen. On edelleen tiettyjä asioita, joista ei ole sovittu. Monet edustajat ovat kritisoineet sitä, että sosiaalista polkumyyntiä ei ole määritelty sitovalla tavalla. Jäsenvaltioissa on pitänyt keskustella asiasta poliittisesti, eikä meillä ole vielä termiä, joka olisi juridisesti pätevä. On hyvä, että meillä nyt täällä keskenämme on määritelty sosiaalinen polkumyynti. Ja valtaosa poliittisista ryhmistä katsoo, että kyse on epäreiluista käytänteistä, joilla saa etuja rikkomalla lainsäädäntöä. Vaikka monista asioista on päästy sopimukseen, niin poliittisten ryhmien välillä on vielä eroja, Kansanpuolue ei voi tukea kaikkia kompromissitarkistuksia, erityisesti niitä, jotka liittyvät tärkeisiin kysymyksiin, kuten sitova järjestelmä, joka koskee lähetettyjen työntekijöiden rekisteröintiä jäsenvaltioissa. Ja sitten palvelujen tarjoamisen keskeyttäminen, mikäli on rikottu kyseistä lainsäädäntöä. Ja sitten ilmailuala. Sehän liittyy matkailuvaliokunnan toimintaan. Ja sitten perusoikeudet ja taloudelliset vapaudet, niiden välinen suhde. Ja kompromissi L, L uusi ja M, jotka liittyvät lähetettyyn työntekijöiden direktiivin uudelleen laatimiseen. Meidän ei nyt pidä tässä vaiheessa puuttua näihin yksityiskohtiin. Kun päätetään lähetettyjen työntekijöiden tulevaisuudesta, niin se pitäisi jättää esittelijöille, jotka on nimetty. Sosiaalinen polkumyynti ei rajoitu ainoastaan lähetettyjen työntekijöiden alalle. Se on vain yksi esimerkki alasta, jolla saattaa esiintyä sosiaalista polkumyyntiä, mutta sosiaalinen polkumyynti on kuitenkin paljon laajempi käsite. Meidän pitää keskittyä laittomaan työhön, pöytälaatikkoyrityksiin, eli sama palkka samasta työstä ei nyt kuulu tähän. Tässä nyt puututaan jäsenvaltioiden ja työntekijöiden yritysten oikeuksiin ja se saattaa haitata eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä Euroopassa ja globaalisti. Kiitos. Sitten Rova Dabajova, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja kiitos tämän asian esilottamisesta, ottamisesta varoitettuiden kesken. Kiitos herra Balaselle ja Käymme Kävimme hyvin mielenkiintoisia hyödyllisiä keskusteluja kaikissa varjokokouksissa. Olen iloinen siitä, että Danutta ja Slovietska ja Guillaume Balas ovat tehneet niin konkreettisia kompromisseja. Ehkä minä olen vähän filosofisempi. Kolme seikkaa mainitsisin noin yleisinä kommentteina. Ensinnäkin ottaisin esille tämän mietinnön yleisemmän viestin. Henkilökohtaisesti en ole kauhean tyytyväinen äänenpainoihin mietinnössä ja viestissä – siellä on liian paljon mainittu lähetetyt työntekijät, ikään kuin he olisivat pääasiallinen kohde polkumyynnillä, vaikkakin heidän osuutensa vain alle prosentin Euroopan unionin työvoimasta, siis alle prosentin. Sosiaalinen polkumyynti on paljon laajempi käsite, se voi koskea minkäänlaista tahansa olosuhdetta, jolloin on alhaiset työvoimakustannukset tai muuta laitonta. Lähetetyt työntekijät ovat laillista, siis laillista toimintaa. Jos jotain väärinkäytöstä sitten onkin, niin sitä pitää torjua sääntöjen noudattamalla kansallisella tasolla. Työntekijöiden väärinkäyttämistä ei voida pelkästään näin torjua. Meidän täytyy torjua toki väärinkäytöksiä ja esimerkiksi työtarkastuksen kautta. Mielestäni tässä on selvä ero, jos ajatellaan laitonta toimintaa, laitonta kilpailua, paitsi jos ajatellaan kuinka paljon nyt sääntöjä noudatetaan ja millä tavalla, onko se reilua vai ei. Työvoimakustannusten kilpailuetu täytyy ehkä huomioida kilpailukyvyn tukemiseksi, eikä sitä voida protektionismilla torjua. Se ei kauhean valoisa tulevaisuutta takaa Euroopalle. Joskus mietinnössä me jäämme lähetetyn työntekijöiden aiheen piiloon, vaikka on kyse paljon vakavammista työmarkkinaongelmista jäsenvaltioissa. Ei siitä haluta puhua tai käsitellä niitä, ja sitten piiloudutaan muiden asioiden taakse. Mutta totta kai, jos kampanjoida vain tunteiden perusteella eikä tosiasioiden perusteella, niin ei siitä ole kyllä hyötyä kenellekään. Ja todellakin se on ihan kohtuutontakin epäreilua, jos nyt niin voi sanoa. Lähetetyt työntekijät ovat ikään kuin syntipukki polkuminen käsittelylle. Meidän täytyy noudattaa hyväksytyt säännöt. Valitettavasti vain pieni osa mietinnöstä käsittelee tätä puolta. Toiseksi, sama pakka samaa työstä samassa paikassa periaatte. Varmasti ei ole yllätys, kun olen aikaisemmin tämän maininnut, että samassa paikassa sama palkka samasta työstä on ihan kiva iskulause, jolla on hyvin vähän tekemistä tosielämän kanssa työmarkkinoilla. Me tiedämme, että palkkeroja on Euroopassa ja me valehtelemme itsellemme ja kansalaisille, jos väitetään, että ne tänä päivänä voitaisiin poistaa. Todennäköisesti palkkarojen poistaminen veisi niin monta vuotta, kuin on mennyt varjokokouksiinkin aikaa. Palkkaerot perustuvat historiallisiin syihin ja paradoksaaliset johtuvat järjestelmät, järjestelmistä, jotka ovat halunneet periaatetta noudattaa. Aika harva Keski-Euroopan tai Itä-Euroopan maan kansalainen halusi historian toistuvan. Totta kai voi ajatella erilaisia sopimuksia ja eroja työmarkkinalainsäädännössä. Meillä on 28 jäsenvaltio erilaisia sopimusmääräyksiä. Ja sinällään ihan hyvä järjestelmä, joka toimii mahdotonta on palkkausta yhtenäistä, eikä sen pitäisi tavoitteenakaan olla, vaan meidän pitäisi olla yhtenäisiä moninaisuudessa. Lopuksi vielä kolmantena asiana haluaisin parata vielä sosiaalisen polkumyynnön määritelmään. Tämä nyt esitetty on liian pitkä, mutkikas, jotta sillä voitaisiin määritellä jotain sellaista, jota ei ole oikeudellisesti määritelty, eikä sitä ole määritelty kansainvälisestikään. Tämä nyt ehdotettu määritelmä on epäselvä. Siellä puhutaan epäreilusta kilpailusta, ja eriarvoisesta kohtelusta unionin työntekijöiden kesken. Olen pahoillani, mutta epäoikeudenmukaisuus, epäreiluus on kovin subjektiivista. Se, mikä on epäreilua minulle, voi olla reilua jollekin toiselle. Ja totta kai yhtiöt voi, voi ajatella myös asiasta toisin, kuten työntekijätkin. Että totta kai alempi palkka vaikuttaa epäreiluuta kuin mitä kollegoilla on elämä on. Ikävä kyllä, nyt tässä oli vähän filosofisempi puheenvuorossani, niin, mutta tässä asiassa pitäisi olla ehkä käytännönläheisempi. Kiitos. Thank you. Kiitos. Herra Silikiottis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον... Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää esittelijä Balasia erittäin hyvästä työstä jota hän on tehnyt. Tähän työhön on mennyt paljon aikaa ja vaivaa ja olemme tyytyväisiä tähän tulokseen, mutta pahoittelemme tiettyjen ryhmien kantaa, joka tekee tilanteesta tämän mietinnön osalta hankalan. Ehkä tavoitteena on kaataa tämä mietintö. Olemme keskustelleet jo tarkistuksista ja samoja asioita on toistettu. Siihen on mennyt paljon aikaa. Ja tässä nyt on kantoja, jotka vaikuttavat oikeudenmukaisilta. Jotkut ryhmät korostavat paljon markkinavoimia ja kilpailukykyä, mutta kyse on kuitenkin työllisyysvaliokunnasta. Ja meidän täytyy tukea työntekijöitä ja meidän täytyy muuttaa tilannetta eikä hyväksyä vain olemassa olevaa tilannetta. Me tuemme tätä mietintöä ja pidämme kiinni omista periaatteistamme. Eli meidän pitää vahvistaa sosiaalisia oikeuksia, meidän täytyy torjua sosiaalista polkumyyntiä, jota esiintyy kilpailukyvyn nimissä, vaikka todellisuudessa polkumyynnistä on hyötyä yrityksille työntekijöiden kustannuksella. Eli me tuemme kaikkia kompromissitarkistuksia, joissa tuetaan työntekijöiden oikeuksia ja kyse on myöskin työehtosopimuksista ja oikeudesta olla mukana työehtoneuvotteluissa – emmekä tue sopimuksia, joissa kumotaan työntekijöiden oikeuksia, jotka on saatu pitkien taisteluiden jälkeen. Mietinnössä parlamentin täytyy tukea työntekijöiden oikeuksia ja meidän täytyy vastustaa sitä, että oikeuksia ja palkkoja heikennetään, varsinkin tällä hetkellä, kun puhutaan nyt lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uuden laatimisesta – niin hyvät liberaalit, me tuemme yhtäläisiä oikeuksia samaa palkkaa samasta työstä, ja meidän täytyy taistella näiden periaatteiden puolesta. Meidän täytyy yrittää poistaa tätä eriarvoisuutta. Ja ja me tuemme tätä työtä, jota on tehty, koska perusperiaatteiden täytyy olla se, että suojellaan työntekijöitä ja sosiaalista valtiota. Kiitos. Kiitos. Kari Madeli paikalla vihreistä, eli EFDD. Laura G. olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. E- Kiitos puheenjohtaja. Vielä kiitokset myös Guillaumeille tehdystä työstä. Se ei olisi ollut kyllä helppoa. Guillaume sen tiesi alusta lukien ja varmasti mekin tiedämme, mitä oli odotettavissa, kun ruvettiin lähetettyjen työntekijöiden säädöstä rukkaamaan. On aivan ilmeistä, että nyt on ollut jo kaksi, parikymmentä varjokokousta ja kannat ovat aika kaukana toisistaan ja hankalasti yhteensovitettavissa. Tämä nyt on ilmeistä, jos mikä. Totta kai minun mielestäni ja minun ryhmälleni on tärkeää, että me tuemme ehdotusta, jonka Guillaume on tehnyt. Se on itsestään selvää, että tuemme. Ymmärrän toki, että tässä on epäilyä ja hämmennystä muissa ryhmissä olemassa. Nimittäin tulemme niin erilaisista lähtökohdista ja Totta kai ja täytyy aina puolustaa ja säilyttää se, mikä on omassa maassa vallalla. Ja näin vähän olin kuulevina niin myös puheenvuoroista. Ei, en halua tässä kritisoida sen enempää, vaan on hyvä, että oli mahdollisimman konkreettisia mietinnössä. Ja totta kai se on hyvin hankalaa, varsinkin näinä päivinä, kun on niin ilmeistä, että taloudelliset olosuhteet Euroopan unionissa – päättävät paljolti myös sen, miten puututaan näihin asioihin, jotka ovat kyllä niin tärkeitä, jotka vaikuttavat eri maihin. Ja totta kai pohdiskelu pitää olla sitäkin laajempaa, koska me ja Eurooppa ovat tarttumassa haasteen, tekemässä valintoja, joilla on ehkä vielä painavampi vaikutus meidän todellisuuksiimme. Jos tänään täytyy puhua nyt sitten Euroopan unionissa tapahtuvasta sosiaalista polkumyynnistä, niin kuvitelkaapa, kun täytyy puhua niistä vaikutuksista, joita on toisenlaisilla todellisuuksilla meidän talouksiimme. Ehkä voisin tästä mietinnöstä sanoa vielä sen verran, en tiedä onko tämä nyt ihan oikea ajankohta siihen, Ehkä, ehkä olisi ollut parempi, että puhua siitä, kunhan direktiivi olisi tarkistettu ensin. No totta kai täytyy myös tajuta, että meitä on 28 eri maata, erilaista todellisuutta, jossa olot ovat kirjavat ja jossa kilpailu ei ole reilua. Ei meillä ole samoja takkeita tarjottu työntekijöille tai sosiaalisia takeita, ei pelkästään työvoimaan liittyvää. Eli kun pitäisi jotenkin lähettää näitä erilaisia kantoja, niin se on valtavan vaikeaa. Me jatkamme tätä työtä ja mietimme näitä aiheita. Valmistelen tavallaan myös sitä työtä, kun ruvetaan näitä työntekijöiden direktiiviä uudistamaan. Varmasti sekin käy aika hankalaksi kun on vielä päätetty, että meillä on kaksi yhteisesittelijää, joiden kannat ovat tyystin erilaiset, niin varmasti tässä aika lailla täytyy miettimistä harjoittaa. Voidaan sanoa yhtä ja toista, mutta ehkä olisi tärkeää sanoa se, mikä on tärkeää. Thank you, Mr. Kiitos, herra Marta. Merci, madame le président. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä kuuntelin hyvin tarkkaan, mitä herra Balas sanoi, mutta tässä on kuitenkin ihan pieni pieni ongelma nyt, edustaja Balas. Pikku juttu vain. Tämä asiasta puhuttiin viimeksi Krasnodebskin mietinnön yhteydessä valiokunnan kokouksessa, mutta tämä on nyt pahempi tapaus. Meillä on esittelijämme Pisotto, mutta tässä Balas ei ole tarkistuksia hänelle toimittanut ollenkaan. Ja kun haluaisimme vielä selkeämmin ryhtyä toimiin, niin kuitenkin valikunnan sihteeristö toimi niin kuin edustaja Balas ehdotti. Eli tässä ei esittelijä saa tekstiä itselleen siksi, että sihteeristölle on annettu ohjeet olla toimittamatta niitä. On hyvä, että herra Balas lähti demokraattisessa hengessä töitä tekemään. Hän sanoi, että haluavansa avoin ja haluavansa kuulla kaikkien edustajien ajatuksia, mutta hän kuitenkin näin täysin kiersi yhden poliittisen ryhmän ja haluaisin osoittaa herra Balasille, että minä olen häntä älykkäämpi. Minäkin olen todella pahoillani. Hän sanoi, että tässä sosiaalisen polkumyynnin asiassa ei voida mennä lähetettyjen työntekijöiden ohjelma ongelmaa käsittelemään. Ja minä haluaisin kyllä nyt rauhoittaa edustaja Balasia ja muitakin valiokunnan jäseniä, sillä minä olen täysin vakuuttunut siitä, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivin tarkistaminen, on oleminen niin huolestuneita, niin tämä asia aivan varmasti unohdetaan. Kiitos. Uh, thank you. Um, this means that we... Kiitoksia näin ollen. Seuraavat puheenvuoroa pyytäneet edustajat, jos voisitte pitää kiinni parista minuutista, jos mahdollista. Ensin Rova Morin Chartier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten kaikki varjoesittelijät, Mielestäni Ballas on tehnyt hyvää työtä. Mutta kun on ollut 20 varjoesittelyiden kokousta, niin se osoittaa, että jokin on pielessä. Ja meidän täytyy kiinnittää tähän nyt huomiota. Ja tässä nyt työtekotapaan liittyvä ongelma. Tietysti on suuri houkutus uudistaa lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä, mutta tässä kyse on oma-aloitemietinnöstä, jonka aiheena on sosiaalinen polkumyynti. Ja tällainen asioiden sekoittaminen johtaa siihen, että asiat ovat täysin suhteettomia suhteessa tähän varsinaiseen aiheeseen. Ja toinen asia, jos lähdetään tälle tielle, niin mitä tapahtuu? Etukäteen jo monimutkaistetaan direktiivin uudelleen laatimista. Eli en haluaisi lähteä tälle tielle. Ja sitten on poliittisia kannanottoja, jotka ovat erilaisia. Tässä on nyt puhuttu poliittisista ryhmistä. Ja sitten tämä keltaisen kortin ongelma osoittaa, että joskus Kyse on poliittisten ryhmien ongelmista, joskus jäsenvaltioiden ongelmista. Ja näitä asioita pitää käsitellä hyvin avoimesti ja konsensushakuisesti. Jos kannat ovat jäykät ja vastakkainasettelu on voimakas, niin silloin voi olla 20 varjoesittelijöiden kokousta tai vaikka 40. Mutta silloin vain monimutkaistetaan tilannetta. Mutta en kuitenkaan halua haudata tätä direktiivin uudelleenlaatimista. laatimista. Sen voin teille taata. Eli sitä ei haudata. Mutta asiat, asiat pitää hoitaa eri tavalla. Koska tietysti on erilaisia näkemyksiä, mutta jokaisella on oma vastuunsa ja meidän täytyy löytää sitten asioita, joista olemme samaa mieltä. On tiettyjä kompromissitarkistuksia, jotka ovat oikean suuntaisia, mutta ne, joissa käsitellään suoraan tulevia neuvotteluita koskien lähetettyjä työntekijöitä, ajattelen nyt erityisesti kompromissia M, niin yhteisesittelijänä ja Agnes Jungerius varmaan sitten sanoo saman asian, eli yhteisesittelijänä tämän asian osalta olette nyt väärässä ja meidän ei pidä nyt monimutkaista tätä asiaa. Ehkä estäisimme sen, että päästään tavoitteeseen. Ja jos todellakin on tätä halua selvitä tästä lähetettyjen työntekijöiden ongelmasta, niin meidän täytyy käsitellä tätä oma-aloitemietintöä niin, että käsittelemme ainoastaan tätä sosiaalista polkumyyntiä, emmekä mitään muuta. Itse olen Palasille jo todennutkin, etten halua, että tämä mietintö haittaa direktiivin uudelleen laatimista, mikä myöskin on hyvin tärkeä kysymys. Ja ajattelen nyt vaikka näitä vuokratyövälitysvirastoja, Eli yhteisesittelijät eivät voi hyväksyä tätä. Eli meidän täytyy tietää, mitä me haluamme tässä valiokunnassa. Jos todella haluamme tehdä työmme työllisyysvaliokunnassa, niin meidän ei pidä lähteä sekoittamaan asioita ja meidän täytyy pitää kiinni tästä aiheesta. Kiitos. Thank you. Kiitos. Herra Koch ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, ich kann extrem... Kiitoksia. Voin varmaan puhua ihan lyhyesti. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta toteaisin, että matkailuvaliokunnan tulokset monissa kompromissitarkistuksissa ovat hyviä. Eli matkailuvaliokunnan nimissä haluaisin vielä kiittää Balasia ja Danuta. Kiitos. Thank you, Maria. Kiitos, Maria Arena. Merci, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je... Kiitos oikein paljon. Aivan ensiksi haluaisin kiittää tehdystä työstä tähän oma aloite mietintöön liittyen. Ja erityisesti haluaisin kiittää edustaja Balasi hänen ehdotuksistaan. Oli aika yllättävä kuulla, kun Romo Ranchardier sanoi, että nämä alkuperäiset ehdotukset olivat liian tiukkoja tai kireitä. Minusta ne olivat jo hyvin laajoja ja kattavia. Eli ehkä minä vain ymmärsin tämän näin. Excusez-moi alors. Niin, kuvittelette, mutta minä niin sanonut. Guillaume Ballas est au fait là du... D'accord. No niin, no hyvä. On siis tärkeää, että voi olla sellainen oma-aloite mietintö, joka on mahdollisimman kattava ja joka liittyy epäoikeudenmukaiseen kilpailuun. Ja tässä niitä erilaisia tapoja mainitaan paljon, pöytälaatikkoyritykset ja väärät omatoistyöntekijät ja muut tällaiset toimet, jotka liittyvät palkkaukseen. Eli kyllä tässä pitää olla mahdollisimman kattavia, mutta jos pyydetään, että ei otettaisi mukaan ollenkaan lähetettyjä työntekijöitä, niin tämä olisi vähän niin kuin puhuttaisiin veron kierrosta, mutta ei puhuttaisi veroparatiiseista. Minusta ei olisi ollenkaan paikallaan jättää pois lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä tästä mietinnöstä. Minusta se pitää ottaa palasin mietintöön mukaan sen tärkeäksi osaksi, vaikkei voida tietysti mennä yksityiskohtiin direktiivin tarkistamisen osalta, mutta on kuitenkin todella oleellista että se mainitaan täällä. Ja palaisin siihen, mitä Allen kollega sanoi. Vaikka lähetettyä työntekijöitä on vain yksi prosentti kaikista työntekijöistä Euroopassa, mutta jos katsotaan maakohtaisesti ja alakohtaisesti, kuinka tärkeästä alasta on kyse ja kuinka paljon tämä on nyt epälojelle kilpailua. Jollain aloilla, esimerkiksi rakennusalalla, on jopa 20 prosenttia eh, tällaisia tapauksia. Ja Tämä on epäräilyä kilpailua ja minun on nyt muistutettava, että rakennusala ei ole mikään vientiala, vaan se on sisäinen ala. Voiko olla niin, että Euroopan sisällä on epäräilyä kilpailua, joka panee jotkut etusijalle? Minä olen ymmärtänyt, että Eurooppa on sellainen, että on tietysti olemassa eroa maiden välillä – sosiaalisen suojelun osalta ei meidän pidä lähteä sitä vähentämään. Pitää mennä sellaiseen suuntaan, että Euroopassa olisi lisää sosiaalista suojelua eikä vähemmän. Ja jos eroja tällä hetkellä on niin tärkeää on, että pyritään lisäämään suojelua eikä vähentämään sitä. Minä ainakin ymmärrän Euroopan tällä tavoin, eli kun lähdetään liikkeelle eroavaisuuksista, niin ei, ei pyritä vähentämään tai alentamaan tasoa, vaan korottamaan sitä. Ja voin siksi yhtyä siihen, mitä herra Balas sanoi, tarvitaan lisää sosiaalista suojaa ja tarvitaan sellaisia mekanismeja, jotka tämän tekevät mahdollisiksi. Kiitos. Herra Karl Chambon. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun ranskaa, koska esit näyttelijä edustaa Molierin kieltä. Viittaan siihen, mitä kollegani Allesta jo totesi, siis Martina, ja minä puhun nyt omissa nimissäni enkä ryhmän nimissä, koska muut määrittelevät ryhmän kannan. Mutta toisin kuin mitä sanoi parahin kollega Laura Ajea minä haluaisin katsoa tätä Euroopan näkökulmasta eikä kansallisesta näkökulmasta ja vähän miettiä tätä poliittisemminkin. Ihailen tehtyä työtä, totta kai, mutta kuten Martinakin totesi, ja minun joukkueenikin on tähän perehtynyt, niin se, että nyt on hyvin pärjännyt tässä, niin ei se tarkoita, että tulos olisi sitä luokkaa. Meillähän olisi tilaisuus nyt tehdä historiallisesti jotain sosiaalisessa polkumyynnissä. Nyt ei se onnistu, jos meillä on epämääräisiä määritelmiä, jotka ovat ihan sattumavaraisia. Mikä on säällinen palkkaus? Decent pay. Entäpä social fraud, sosiaaliset petokset? Kai meillä nyt sentään on lakeja tämmöisiä varten. Mikä on epäreilua kilpailua? Unfair competition. Mitä se on oikein? ja sama palkka samasta työstä, samassa työpaikassa. Yrityksessä pannaan vastakkain kaksi työntekijää, niin varmasti, jos ovat myyjiä, niin eri tavalla ansaitsevat. Sitä nyt ei ole välttämättä, mutta jos on, niin se pitää määritellä ensin, ettei ruveta sitten sormelemaan määritelmiä. Meidän täytyy miettiä luokkia ja luoda kategorioita ja katsoa tessit ja niin edelleen, mutta yksityiskohtaisesti muuten on tällainen hassuja pilviä, joita tässä vain tavoitellaan. Toiseksi tässä on yksi asia, jos ajatellaan työntekijöiden hyvää, niin tämä teksti ei kyllä oikein minua miellytä, mitä ensinnäkin että meidän täytyy säilyttää liikkuvuus työntekijöiden parissa. Työntekijöiden liikkuvuus täytyy säilyttää, ja se voi olla enemmän kuin 20 prosenttia rakennusalalla. Ja työvoimakustannukset täytyy huomioida. Minun vaalipiirissäni Espanjassa me pääsimme tästä kuilusta kilpailun ansiosta nimenomaan työvoimakustannusten avulla. Ja minä uskon, tätä muuten täytyy käsitellä, että meillä on vähimmäistandardeja, joita vaaditaan kaikille työntekijöille, vaikka missä tahansa, missä maassa. Tästä minä olen toki samaa mieltä. Kunhan tämä on taattu, vähimmäistandardit, yhtäläiset toimintaedellytykset, niin sitten sen jälkeen annetaan markkinoiden yllätä. Mutta todellakin, kun puhutaan sitten lähetetyistä työntekijöistä, niin siitä haluan kyllä jotain sanoa. Ei voida päättää että siellä on vain yksi kappale, jossa sanotaan, että sosiaalisen polkumyynnin ongelmat näkyvät varsinkin rajat ylittävien työntekijöiden kohdalla ja siitä syystä siitä käsitellään sitten, kun saamme aikanaan päätöslauselman. Tai sitten käsitellään vain sosiaalista polkumyyntiä, kun Rova Moran Chartier ja muut ovat saaneet muun työn loppuun. Mutta ei tätä työtä voi ruveta edollistamaan sillä. Ei voida. Älyllisesti se jopa vaarallista. Eli se ei se sovi. Joko puhutaan lähetetyistä työntekijöistä, pöytälaatikkoyrityksistä, koska se on ongelma. Tai sitten laaditaan asiakirja, mutta minä nyt olen politiikko, hyvät ystävät, minä ymmärrän tämän varsin hyvin, mutta sitten laaditaan asiakirjoilla, tyydytetään vain jotain poliittista halua, joka on konkreettinen joissakin maissa. Tästä minä sanon yhden asian. Älkää työntekijöitä ja liikkuvuutta uhratko poliittisten tarkoitusperien vuoksi. Ja jos jotain ongelmia on, joissa käytetään työntekijöiden liikkuvuutta hyväksi, populismin tukemiseksi tai ulkomaalaisvihamielisyyden tukemiseksi, niin, tai, niin yrittäkää nyt ymmärtää, että työntekijän liikkuvuus on todellisuutta, ettei vain jotain tehdä ikään kuin olisi jostain muusta kyse. Lopuksi en minä on, ymmärrän myöskään, paitsi kiitän toki sitä valtavaa työtä, jota liikennevaliokunnan tehnyt, mutta en ymmärrä, koska minä voisin matkailusta sitä vaikka kuinka monta artiklaa maataloudestakin, puolustusteollisuudestakin, sielläkin on paljon alihankintaa, jossa on paljon vähemmän suojellut nuorille, jotka lähtevät Afganistanin kuolemaan. Sekin on sosiaalista polkumyyntiä. Miksi tehdä tällainen valtava teksti ja itse olennaisin unohtuu kuitenkin sosiaalisesta polkumyynnistä? Eli minä kyllä pidän äärettömän hankalana tätä ehdotettua tekstiä. Ja kuten Rovan Chartier sanoi, pitäisi nyt keskittyä olennaiseen ja se, että jotenkin käsitteitä edes rajattaisiin ilman, että sinne puuroja ja vellejä sekoitetaan filosofiaa, miten nyt sanoisin, ainakin vaalipisteiden saavuttamiseksi siinä ei saavuta paljon, mutta henkilökohtaisesti en puhu ryhmän nimissä, vaan Martina puhuu ryhmän nimissä, mutta minä henkilökohtaisesti en ole löytänyt sitä selkeyttä ja riittävää laadukkuutta, että voisin tämän puolesta äänestää. Thank you and uh, try to... Kiitoksia. Pitäkääpä kiinni puheajoista. Meidän täytyy piakkoin lähteä. Thomas Mann, olepa hyvä. Es nicht ganz einfach, Zeiten einzuhalten. Ei nyt helppoa pitää kiinni tästä puheesta. Kollegalla oli kaksi minuuttia aikaa, mutta hän puhui kuusi ja puoli minuuttia. Kokouksen piti aloittaa, alkaa kymmeneltä ja vasta 18 minuuttia myöhemmin aloitettiin kokous, eli meidän pitäisi nyt hiukan keskenämme onnistella ja saada aikaan kompromisseja. Guillaume on tehnyt hyvää työtä. Hän on käynyt paljon keskusteluita varjoesitilijöiden kanssa. Ja jos niitä oli 20 kokousta, niin se on varmaan joku ennätys verrattuna siihen, kuinka paljon niitä kokouksia yleensä on. On ihan hyvä, että ainakin huomioidaan tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, mutta mietinnössä ei pidä ennakoida siitä, mitä tässä asiassa käy. No, sitten meidän täytyy katsoa näitä väärikäytöksiä, joita esiintyy näissä lähetettyjen työntekijöiden tapauksissa. Meillä pitää olla näitä yhteisiä määritelmiä, ja kysehän on siitä, että jos on väärinkäytöksiä, niin ne pitää selkeästi määritellä. Ja sitten talousnäkökulmat on ihan oikein katsoa että jos kyse on laittomista toimista tai kilpailun vääristymisestä, niin ne pitää mainita. Sitten sosiaaliset kysymykset täytyy ottaa mukaan. Meidän täytyy katsoa näitä seuraamuksia, jos ei riittävästi ole sosiaalisia oikeuksia. Tämäkin on tärkeä kysymys. Ja määritelmien osalta, tämä on nyt ihan kunnossa, mutta nämä ovat kuitenkin niin monimutkaisia käsitteitä, että niille on vaikea saada myötätuntoa ja tukea. No sitten on puhuttu näistä yrityksestä ja lume itsenäisistä yrittäjistä. Näissä asioissa on eroja, mutta kyse ei ole kuitenkaan vuokratyöstä, mutta se ala täytyy kuitenkin mainita tässä mietinnössä. On ihan järkevää osa-aikatyötä ja sitten pimeää osa-aikatyötä, ja siellä esiintyy tiettyjä ongelmia ja siksi meidän täytyy nekin asiat ottaa mukaan. Ja Danuta viittasi siihen, että kansanpuolueissa voi olla tiettyjä ongelmia tässä asiassa ja tietysti suhteellisuusperiaatetta pitää noudattaa, mutta meidän pitää myöskin noudattaa aikataulua. Eli meillä pitäisi olla jokinlaiset vähimmäisehdot tässä kysymyksessä. Kannat ovat vielä aika kaukana toisistaan ja 20 jälkeen täytyy ehkä vielä järjestää lisää. En tiedä, pitäisikö tästä nyt äänestää vielä 13. heinäkuuta. Muitakin asioita on lykätty myöhemmäksi. Ja muistuttaisin vielä, että aluksi pyrittiin siihen, että maanantaina Strasbourgin viikolla käsiteltäisiin tätä, kun on näitä lyhyitä esi- mietintöjen esittelyitä, mutta se ei käy. Meidän täytyy puhua tästä kattavammin. Ja sitten tässä kolmessa minuutissa nyt jo ylitin puheaikani, ja oli vain kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Kiitos herra Mann kolmesta minuutistanne, myös siitä mitä sanoitte. Jokainen saa kyllä tilaisuuden sanoa jotain, jotka nyt ovat puheluettelossa, mitä puukaa yhtä lyhyesti kuin herra Mann muuten myöhästymme seuraavasta kokouksesta. Tämä täytyy kyllä nyt päättää ensin, koska tämä on niin tärkeä aihe. Rova Sofia Roveiro ensin. Eh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos esittelijä ja varjoesittelijät. He ovat todellakin sitoutuneet tähän työhön Tässä on nyt olemassa valtava riski, että mennään kauas tämän asian, asian ytimestä, kun sosiaalisessa polkumyynnissä keskitytään lähetettyihin työntekijöihin, niin tässä joko vahingossa tai aivan tarkoituksesti unohdetaan muut, keskitytään muihin, eikä muisteta niitä olosuhteita, jotka koskevat muita kansalaisia. Tässä tarkoitan esimerkiksi näitä ikään kuin itsenäisiä työntekijöitä. Muistan Portugalista sellaisen tapauksen, että jotkut opettajat saivat vihreät kortit, joita käyttävät itsenäiset työntekijät Portugalissa, mutta he eivät kuitenkaan sitä ole. Eli meidän pitää ensinnäkin työelämän tarkistuksia koordinoida jäsenvaltioissa, jotta voidaan tällaista torjua. Ja toiseksi, kun sosiaalista polkumyynnistä puhutaan, niin nyt pitää olla varovaisia ja ymmärtää, että joskus, kun puhutaan kilpailukyvystä, ajatellaan ainoastaan työelämän kustannuksia. Nyt olemme se siihen suuntaan, että kilpailukyky saataisiin pikemminkin siitä lisäarvosta, mitä palveluille ja tavaroille voidaan antaa kansalaisille, siis Euroopan unionissa. Eli tämä on paljon laajempi keskustelu, joka liittyy kasvuun Euroopan unionissa. Haluaisin muistuttaa, että komissio halusi vahvistaa sosiaalista pilaria. Ja olen Thomas Mannen kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitaan minimipuitteisto sosiaalisen polkumyynnin torjumiseen ja tarvitsemme lähestymistä paremmalle tasolle sosiaalisesti. Ei saa kuitenkaan unohtaa, että tämä sosiaalinen lähestyminen vaikuttaa myös siihen suuntaan, että tulisi lisää taloudellista ja rahoitusmaailman konvergenssia, sillä sosiaalinen konvergenssi ei muuten onnistu. Nämä kaikki liittyvät toisiinsa ja siksi pyytäisin, että kollegat eivät tässä keskustelussa ajattelisi, että yritykset ja jäsenvaltiot ovat vastuuttomia myös tästä sosiaalista konvergenssista. Eduard Martin, kiitos. Olen aika yllämystynyt siitä, mitä täällä olen kuullut salissa. No, jos joku ymmärrä, että tarkoittaa samaa palkkaa samasta työstä, niin miettikääpä oikeuskäytäntö Euroopassa, joka monelle eurooppalaiselle yritykselle antanut kansallisvaltioissa tuomioita, koska siellä palkkaeroja oli, vaikka tehtiin samaa työtä. Eli oikeuskäytäntö Euroopassa eivät tuomarit sitä idiootteja ole kai, voi kysyä. Tai sitten joku leikki idioottia täällä. Mutta vaikuttaa Ilmeisesti näin on ja tarvitaan varmaan kunnon keskustelua parlamentissakin. Vaikuttaa siltä, että kaikki eivät saa samaa korvausta. Ja me olemme kaiken mukaan yhdenmukaistaneet. On Euroopan parlamentin jäsen Maltasta tai Ruotsista, niin meillähän on sama korvaus kyllä, vaikka en ehkä ole. Mutta kai joku tajuaa, mikä on sama palkka samasta työstä kuitenkin ja mitä on yhdenmukaistaminen, harmonointi totta kai voi olla erilainen, voi olla moninainen, mutta ainakin kunnioittaa toisten työtä sentään. Ja sen verran sanoisin, että minä kyllä tuen Gion Valasin työtä, koska hän voi työntekijöiden ala, työntekijöiden maailma tukee hänen erotuksiaan. Ja kyllä on sentään miljoonista kyse, kun on kyse lähetetyistä työntekijöistä, kuten Maria Arena totesi, ja ja näiden yritysten liikevaihto on valtava. Lopuksi kuitenkin toteaisin, ajatellaanpa, että huomispäivänä ainoa keskustelu näin vähän on. Olen ymmärtänyt, että tästä ei nyt keskustella, mutta puhuttaisiin vain yritysten kilpailukyvystä. Ja pitääkö se aina sitten tapahtua työn kustannusten kustannuksella? Ja, ja komissio on kuitenkin todennut, että varmasti jos kaikki sitten halutaan Kiinan tasolle, niin sitten varmasti kaikki ovat samaa mieltä. Thank you. Kiitos. Rova Jazlowiecka. Dzień dobry, e, przepraszam. Ja jeszcze raz poprosiłam o głos, e, ponieważ um, e, przyznam... Kiitoksia. Halusin puheenvuoron, koska joskus valiokuntakeskustelut todella hämmästyttävät minua. Meidän pitää miettiä lainsäädännön seuraamuksia, ei pelkästään huomenna ja ylihuomenna, vaan paljon pidemmällä aikavälillä. Eli millä tavalla lainsäädäntö vaikuttaa eri aloilla. Minusta vaikuttaa että emme nyt ihan oikealla tavalla tee näitä suosituksia. Ja usein nämä yksipuoliset suositukset eivät ota huomioon mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Meidän täytyy katsoa eri vaihtoehtoja, hyviä ja huonoja puolia – kuka pystyy hyväksymään tiettyjä vaihtoehtoja ja kuka ei, ja mistä syistä. Ikävä kyllä, tällaista analyysiprosessia ei käydä läpi, kun laaditaan lainsäädäntöä tässä valiokunnassa. Tekemämme työn pitäisi varmistaa, että lainsäädäntö on selkeää, vastuullista ja avointa, ja ikävä kyllä näin ei aina ole – hyväksymiemme mietintöjen osalta. Arenalle vastaisin, että aluksi poliittiset ryhmät ehdottivat yhtä, kahta tai kolmea kompromissia liittyen yleisesti lähetettyihin työntekijöihin, koska niin heihinhän sosiaalinen polkumyynti usein liittyy. Halusimme varmistaa, että sosiaalista polkumyyntiä ei tulkita väärin ja että se liittyisi pelkästään lähetettyihin työntekijöihin. Ja siksi mietinnössä on BA, DAF, ADDKA ja monia muita kohtia, joissa käsitellään lähetettyjä työntekijöitä. Poliittinen ryhmämme päätti, että me nyt halua puuttua tähän. Tämän sitten sen mietinnön esittelyn asia. Meidän ei pidä puuttua siihen työhön. Se pitää tehdä siinä tiimissä, joka vastaa ainoastaan tästä kysymyksestä. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Guillaume Balassia ja kaikkia varjoesittelyitä heidän tekemästään työstä. Mutta jos ymmärsin oikein, niin pitää kiittää myös siitä työstä, mitä ei vielä ole tehty. Jos ajatellaan tämänpäiväisiä kompromissiesityksiä, niin haluaisin tervehtiä eh, ilolla tätä sosiaalisen polkumyynnin määritelmää. Sitä pitää vielä parantaa, mutta tämä on nyt kuitenkin ensimmäinen vaihe. On tärkeää, että määritellään sosiaalinen polkumyynti. Tällä tavoin voidaan myös myöhemmin saada aikaiseksi oikea puitteisto. Haluaisin korostaa myös menetelmä, niin kuin moni muukin kollega. Jos ajatellaan lähetettyjen työntekijöiden kysymystä, niin se on tietysti tärkeä asia tietyissä maissa ja on oleellista, että asiaan paneudutaan kunnolla. Tämä on tärkeää palkansaajille ja yrityksille ja myös taloudellisesti ja sosiaalisesti ja poliittisesti monessa maassa. Jotta tässä asiasta päästäisiin eteenpäin, tarvitaan kuitenkin paljon aikaa. Ja itsekin suhtaudun myönteisesti siihen, että tässä erotaan toisistaan ne keskustelut, joita käydään polkumyynnistä, joka on todellinen ongelma, joka on laajempi asia ja jossa pitää edistyä. Ja sitten toisaalta annettaisiin kahden rinnakkais esittelijän jatkaa työtä lähetettyjen työntekijöiden asiassa. Riskinä on se, että lopuksi ei saada tekstiä ollenkaan aikaiseksi. Eli haluaisin korostaa tätä. Meidän on paneuduttava polkumyyntiin ja aikaa kyllä tarvitaan. Jätetään aikaa käyttämme. Tässä ei ole eroja ainoastaan maiden välillä, vaan myös poliittisen ryhmän välillä silloin, kun puhutaan lähetystä työntekijästä. Kiitos. Thank you, uh, Monsieur Lav. Kiitoksia, herra Lavrieux. Niin puheenjohtaja, ihan lyhyesti vain olen aivan samaa mieltä sen kanssa, mitä kollegani ryhmästäni totesivat, varsinkin ne eläiset Moran Chartier ja Rova Sander, mutta ihan pilke silmäkulmassa sanoisin, kun mitä Eduard Martin totesi samasta palkasta samasta työstä meidän parissamme. Jos otetaan parlamentin edustajat esimerkiksi, niin ei se välttämättä ole ihan paras koska meillä on sama mandaatti ja sama palkka. Jos työ olisi sama mittainen kuin palkka, niin ajatelkaapa, kuinka tässä nyt on läsnä jäseniä paikallaan. Niin ehkä palkkauskin olisi vähän erilainen, eli varmasti huono esimerkki ainakin, vaikkakin Ranskassa ainakin usein pappi kirkossa huol, kantaa huolta niitä, jotka ovat kirkossa, vaikka pitäisi ehkä vaarissa istumista kantaa huolta. Okay, thank you. Selvä, kiitos. Ja sitten herra Balas, lyhyttä yhteenvetoa varten. Si, uh, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kollegoilleni kaikista näistä huomioista. Yritän vastata siihen, mitä on sanottu, vaikka tiedän, että aika on jo oikeastaan loppu. Jaslovikan puhui näistä asioista, joita pitää vielä käsitellä. Ei kyse ole lähetetyistä työntekijöistä, vaan edistyksestä, jota voidaan saada aikaan. Mutta yksi asia liittyy ilmailuun. Ja matkailuvaliokunta oli ilmoittanut, että tietyt elementit, jotka oli otettu mukaan tähän aiheeseen, niin en nyt oikein ymmärrä tätä kysymystä. Ja muissa asioissa yritämme vielä löytää kantoja, joissa voidaan yhdistää se, mitä te haluatte ja mitä me haluamme. Kyse on perusoikeuksista ja taloudellisista vapauksista. Ja yritämme työstää näitä vielä. Ja sitten Jabalova kysyi näistä lähetetyistä työntekijöistä – Näistä asioista käydään poliittista keskustelua ja Jabalova oli täysin eri kannalla kanssamme, samoin hänen kollegansa. Mutta on tiettyjä asioita, joita pitää nyt hiukan oikaista. Kompromissi, kompromissit, jotka liittyvät lähetettyihin työntekijöihin, ja niin niitä on kolme 37. Eli jos nyt sanotaan, että mietinnön ydin olisi tämä lähetetyt työntekijät ja että lähdemme tästä tilanteesta ja sitten sen ympärillä rakennettaisiin muu mietintö, niin se ei pidä paikkaansa. Ja sitten kun katsotaan näitä kompromisseja, joissa tämä asia on mainittu, niin niitä on 8.37. Eli ei voida sanoa, että mietinnössä olisi keskitytty lähetettyihin työntekijöihin. Se ei paikkaansa. Sitten työntekotapamme. Calvé Chambon puhui tästä. Eli olisi voitu sanoa, että emme käsittele ollenkaan lähetettyjä työntekijöitä, vaan katsomme vain, miten esimerkiksi minimioikeuksia voidaan lähentää. Mutta niinhän on tehty tässä kolmannessa osassa. Miten toisessa osassa on puhuttu neuvotteluiden tuloksista ryhmien välillä. Eli siinä puhutaan tästä sosiaalisesta lähestymisestä. Eli Calvin Jampon voi olla ihan rauhassa, jos olisin voinut mennä pidemmälle, olisin sen tehnyt. Ja tämä koskee myöskin hänen omaa ryhmäänsä. Eli tässä asiassa he ovat olleet hyvin tiukkoja, eli että tietyissä asioissa ei haluttu enää avata, tiettyjä asioita ei haluttu enää avata uudelleen. Nyt täytyy muistaa yksi asia. Jos ollenkaan ei puhuta lähetetystä työntekijöistä, niin sitten sitä ei koskaan puhuta. Ja jos ei ollenkaan puhuta lähetetyistä työntekijöistä mietinnössä, niin se ei merkitse ainoastaan sitä, että yhteisesittelijät voivat jatkaa tätä keskustelua myöhemmin, vaan jotkut meistä katsovat, että tästä asiasta ei saa puhua ja että ei saa puhua tämän vuoden 1996 direktiivin uudelleen avaamisesta. Vuoden 1996 direktiivi on mukana tässä mietinnössä. Olen noudattanut Jaslovikan neuvoja tässä asiassa ja olen vähentänyt näitä kahteen pääkohtaan, eli L ja M. Mutta jos parlamentti ei tässä mietinnössä ollenkaan viittaa lähetettyihin työntekijöihin edes periaatteellisesti, niin silloin riskinä on se, että olemme tilanteessa, jossa keskustelun avaaminen tämän keltaisen kortin menettelyn jälkeen ei ole kovinkaan helppoa. Ja tämä kompromissi L ja M, niistä keskustellaan Jotkut ryhmät ovat nyt todenneet, että niistä ei pitänyt keskustella, vaan poistaa ne mietinnöstä. Ja kuulin sen, mitä Mohan Chartier sanoi. Hän ei välttämättä nyt pyytänyt tätä, mutta sitä, että tietyissä kohdissa palattaisiin tähän kysymykseen, joka liittyy näihin vuokratyövoimayrityksiin. Eli meidän täytyy nyt miettiä, miten voidaan käsitellä lähetettyjä työntekijöitä täällä. Eli odotan nyt tarkistuksia kohtiin L ja M, joissa käsitellään tätä aihetta erityisesti poliittisilta ryhmiltä, jotta he voivat sitten todeta, mitä he haluavat muuttaa näissä kohdissa, koska en nyt vieläkään ole tätä tietoa saanut. Ja lopuksi nämä määritelmäkysymykset. No nämä määritelmät eivät ole mielestäni tyydyttäviä. Olisi mennyt paljon pidemmälle. Joidenkin mielestä nämä menevät ehkä liian pitkälle, mutta tässä haluaisin nyt kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat hyväksyneet kompromisseja. No kompromissi ei nyt tietenkään täysin miellytä ketään. Mutta tässä on ristiriitojakin näissä huomioissa, koska jotkut sanoivat, että tämä on liian yleisluontoinen vielä samasta ryhmästä, ja toiset sitten taas sanoivat, että täytyy mennä enemmän yksityiskohtiin ja määritellä tarkemmin. Jos mennään enemmän yksityiskohtiin ja määritellään tarkemmin, niin silloin meillä on suuria ongelmia, jotta 700 meppiä on, yli 700 meppiä on sitten samaa mieltä näistä määritelmistä, jotka liittyvät sosiaaliseen polkumyyntiin. Eli meidän pitää nyt jäädä tähän tilanteeseen. Se on nyt järkevämpää. Ja sitten vielä nämä lume itsenäiset työntekijät. Siellähän on määritelty yritysten väliset suhteet, eli miten näitä työntekijäkysymyksiä valvotaan. Ja sitten työaikaa kysymys ja työaikoihin liittyvät harmaat alueet. Niin tähän ei ole kiinnitetty niin paljon huomiota, koska Pirinski oli tehnyt paljon työtä, mitä tulee tämän pimeän työn asian. Ja tähän on viitattu kyllä mietinnössä ja useaan otteeseen. Eli mielestäni meillä on jo kattava sopimus tästä mietinnöstä. Siellä on tärkeitä elementtejä, joita pitää vielä työstää. Lähetetyt työntekijät esimerkiksi. Ja vielä kerran, ennen kuin katsotaan, että emme pääse sopun työntekotavoista, niin meidän pitäisi palata näihin kahteen tärkeään kohtaan, jotka liittyvät lähetettyihin työntekijöihin. Ja täytyy katsoa, mikä on mahdollista ja mikä ei. Kun ajatellaan näitä perusperiaatteita näissä kysymyksissä, ne täytyy mainita mietinnössä ja kansalaiselle olisi aika merkillistä, jos me emme puuttuisi tähän kysymykseen. Että vastannut minulle antakaa tekstit. Kyllä te saatte aikanaan. No ehkä voitte keskustella kahden kesken vielä. Kiitos kaikille ja herra Balassille varsinkin. Voisi sanoa, että tämä on sellainen aihe, josta vuosikaupalla puhuttu. Ja nyt olemme työn touhussa. Sosiaalisesta polkumyynnistä on kyse, lähetetyistä työntekijöistä on kyse Tämä työllistää meitä varmasti tällä kaudella. Mielestäni se käynnistyi ihan hyvissä merkeissä. Meillä on erimielisyyksiä, mutta paljon oli myös sellaisia kantoja, joiden pohjalta löytyy ratkaisuja, hyviä kompromisseja. Mielestäni tämä kokous, vaikka käytiin jo aika kivastakin keskustelua, niin kuitenkin tämäkin osoitti, että kyllä voimme löytää ratkaisuja, ja se on tärkeää parlamentille. Nimittäin äänestäjät haluavat tuloksia, ja kyllä se tässäkin tapahtuu. Kiitos. Ja nyt olemme jo myöhässä yhteisestä kuulemisesta ekonivaliokunnan kanssa liittyen taloudellisen eriarvoistumiseen, ja sekin on tärkeä asia. Eli menkääpä PH S 3.50. Viime viikolla olimme siinä salissa ja sitten palataan tänne kello kolmelta iltapäivällä. Olkaa paikalla. On aikan noloa, kun komission jäsenerä Katainen nyt tällä kertaa on paikalla ja meitä on vain harvalukuisesti läsnä. Ei ole kiva